Okay, colleagues, uh, please um, take your seats and we'll begin the meeting and welcome back um, after the summer break. It's good. Tervetuloa, hyvät kollegat. Istukaapa alas. Hienoa nähdä teidät kaikki loman jälkeen. Aloitamme kokouksen. Minulla on useita ilmoituksia. Minulla on useita ilmoituksia koskien esityslistaa. Thomas. Kiitos Thomas. Thanks, colleague. Settle down. Okay. Um... No niin, rauhoitetaan. Minulla on esityslistan liittyviä ilmoituksia ja minulla on niin ikään ilmoituksia liittyen pakolaiskriisiin. Minä kerron, mikä aikataulumme on ja teen muutamia muita kommentteja. Nyt erityislistaan liittyviä ilmoituksia Ensinnäkin seuraavat muutokset esityslistaan hyväksyttäväksenne. Uusi 4.1 kohta liittyen kolmikantaneuvotteluihin koskien rikosoikeudellisessa menettelyissä täytyy tai syytetyn olevien lasten menetelmisiä paketa, niin on kello 9.20. Ja sen jälkeen kohta kuusi joustovälineen varojen käyttöönotto Italian ja Kreikan hyväksi kansainvälisen suojelun alalla. Sitä lykätään. Ja lisäksi kohta seitsemän liittyen miehittämättömiin ilma-aluksiin on kohta viisi. Ja herra Legeri, Frontexin johtaja, on Kreikassa kiireellisistä kirjallisissa asioissa varmasti ymmärrätte kollegat ja hän saapuu seuraavaan mahdollisen kokoukseen, kertoksen Kreikan kokouksesta ja näistä tämän päivän esityslistan aiheista. Hyvät kollegat, minä haluaisin mainita muutaman sanan liittyen tämänhetkisen kriisin. Muutamat kollegat haluavat puhua. Ja täysistuntoviikolla viikolla käsitellään unionin tilaa ja ennen tätä puheenjohtajakokouksessa päätetään, puhutaanko pakolaiskriisistä enemmän ensi viikolla ja tämä päätös tulee puolen päivän mennessä tänään. Seuraavaksi tässä valiokunnassa koordinaattorit haluat päättää maanantaina mitä lisäelementtejä, lisäasioita halutaan, äh, halutaan nähdä liittyen pakolaiskriisiin ja mitä asioita tullaan tuomaan esille. Tämä kokous järjestetään maanantaina. Muistuttaisin kollegoja, että meillä on 14. päivää oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon liittyvä kokous ja meidän on päätettävä, mitä ylimääräisiä kokouksia tarvitaan. Lisäksi uudelleen sijoitusmekanismista äänestetään ensi viikolla ja minä haluan varmistaa, että meillä on asian käsittely riittävästi aikaa. Meitä on pyydetty valmistelemaan mahdollista ylimääräistä livevaliokunnan kokousta, jotta voimme käsitellä valiokunnassamme uudelleen sijoittamismekanismiin liittyviä tehtyjä neuvoston päätöksiä. Mutta minä haluan varmistaa, varmistua, että koordinaattorit pystyvät käsittelemään tätä koko menettelyä. On tärkeää, että libivaliokunta tekee päätöksensä harkitusti. Metodologisesti on tärkeää, että me emme sekoita asioita. Meillä on jo tämä kokonaisvaltainen lähestyminen pakolaisasian liittyen, jota käsitellään 15. ja 23. syyskuuta, joten on tärkeää, että näitä tärkeitä keskusteluja ei sivuuteta. Käsittelen asiaa komission jäsenen kanssa ensi viikolla ja toivottavasti parlamentti on edustettuna 14. päivä käytävissä kokouksessa. Minä haluaisin nämä asiat tuoda esille. Minä ymmärrän, kuinka erityisen tärkeä asia on. Ymmärrän, että jäsenet omissa ryhmissään – ja myös jäsenvaltioissaan ja parlamentissa käsittelevät näitä tätä aihetta, mikäli täällä halutaan nyt puhua aiheesta ennen kuin hyväksyn esityslistan, onko nyt sellaisia jotka, jäseniä, jotka pyytävät puheenvuoroa. Kornelia, haluatko sinä puheenvuoron? Kyllä, halusin puhua pakolaiskriisistä ryhmäni nimissä. Voin toki tehdä sen myöhemmässäkin vaiheessa. Voin kyllä puhua hetikin, jos teille sopii puheenjohtaja. Hetikö nyt? I do it. If you now, because I'd like to make... Jos puhuisit nyt, niin haluan, että tämä aihe käsitellään ennen kuin esityslista hyväksytään. Tämä koskee pakolaisasiaa. Yes, please go ahead now. Oh. Okay. Olkaa hyvä. suu. Nyt. Mielestäni ensinnäkin on erittäin hyvä, että me sovimme menettelystä heti näin alkuun. Mielestäni nyt ei ole oikea aika lähteä syyttelemään toinen toisiamme tai jäsenvaltio toista. Tilanne on todella nyt kiristynyt, pakolaistilanne on kiristynyt ja sitä täytyy käsitellä rauhassa ja järjestelmällisesti miettii, me olemme kaikissa jäsenvaltioissa nähneet järkyttäviä kuvia Saksassa, poltettuja pakolaiskeskuksia, myös suuria mielenosoituksia pakolaisia turvapaikanhakijoita vastaan. Välillä se tapahtuu Kreikassa, välillä katset kohdistuvat Unkariin, nyt Saksaan, mutta lähes kaikissa jäsenvaltioissa eh, erilaisia pakolaiskriisiin liittyviä ongelmia on ollut ja syyttely ei tässä nyt kyllä auta. Ei, vaan tarvitaan vakavaa asiallista keskustelua. Tulee keskustella konsepteista ja tulee sopia kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta paitsi parlamentissa koko Euroopan unionissa. Ja meidän tulisi toimia välittömästi, pohtia esimerkiksi lapsia, pakolaislapsia, joiden tilanne on aivan järkyttävä, aivan katastrofaalinen. Heidän tukensa on oltava kiireellistä ja se on aivan välttämätöntä. Siksipä ryhmäni tukee avainkeskustelua ensi viikolla ja tuemme myös painokkaasti valiokuntamme puheenjohtajan ehdotusta siitä, että me koordinaattorit, ja nyt pyydänkin, että me koordinaattorit maanantaina Äh, voisimme keskustella asiasta, tehdä omia ehdotuksiamme siitä, miten asian käsittely jatkuu valiokunnassamme lähiviikkoina ja kuukausina. Meidän tulee, ja tulemme tätä ehdottamaan virallisestikin, meidän on siis analysoitavaa kokonaispakolaistilanne, lisäksi EUn kiireelliset nopeat toimet, myös tähän liittyvä rahoitus – tilannetta näissä maissa on parannettava välttämättä ja nopeasti. Samoin tarvitaan keskustelua eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Jopa Saksan liittokansleri on nyt todennut, että Dublinin järjestelmä on ongelmallinen. Meidän on puhuttava siis siitä. Ja sitten äh, kolmanneksi on keskusteltava vapaasta liikkuvuudesta. Me tulemme esittämään näitä ehdotuksia maanantaina ja pyytäisin, että muiden poliittisten ryhmien koordinaattorit esittäisivät omia ehdotuksiaan, että saamme taulukon, äh, jonka pohjalta sitten jatkaa työtä. Kiitos. Jos voisin pyytää muita kollegoja tekemään nämä ehdotukset kurinalaisesti koordinaattoreiden kokouksessa maanantaina. Äänestys on 9.30. Olemme jo hieman jäljessä valmistelemme näitä asioita maanantain kokouksessa. Seuraavaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Minä haluaisin, että hyväksymme koordinaattoreiden suositukset 205 mukaisesti. Nämä seuraavat on unionin kohdeksi viisumiin liittyen on annettu Juan Fernando Lopez Aguilarille SD-ryhmään ja Silja Ivan Kaufmanille on annettu SD-ryhmästä mietintö koskien asetusehdotus koskien yhdenmukaista muotoa viisumeille ja Teresa Jimenez Beseril Barrio EPPstä on nimetty esittelijäksi liittyen neuvoston päätökseen. Minä en edes yritä lukea tätä kemikaalista tieteellistä nimeä. Teillä, joilla on nämä muistiinpanot, niin voitte sen lukea. Tämä saattaa olla pisin mietintö. Otsikko kautta aikojen. Seuraavaksi Mikael Boni EPPstä on nimetty jälleen kerran esittelijäksi hyvin pitkän tieteellisen aiheeseen ja sitten on myös neuvoston täytäntöönpanopäätös liittyen muuttaa huomasaineiden hallintojärjestelmää ja Sofi Infant on nimetty es- valiokuntaloitteiseksi esittelijäksi liittyen EU-demokratia, perusoikeus- ja oikeusvaltioperiaate mekanismiin. Jan-Philip Albrecht on nimetty esittelijäksi komission suositukseen liittyen TISAan ja Mihal Boni EPPstä on digitaalisen sisämarkkinapaketin esittelijä ja Udo sitoutumatta meistä on nimetty esittelijäksi kulutus, kuluttajalainsäädäntöön liittyen digitaalimaailmaan. Hyväksytäänkö nämä? Hyvä, kiitos, hyväksytty. Jälleen kerran äänestysten suhteen minä esitän, että kaikki äänestykset tehdään sähköisesti. Pyydän, että kaikki ottavat sähköiset äänestyskortit esille. Ennen kuin äänestämme muutama, Muutama kolmikanta neuvottelun tilannekatsaus. Minä pyydän, että nyt käsitellään neuvottelun liittyen rikosoikeudellisessa menettelyssä epäiltyneitä syytetyn lasten menetyset takia. Katerina Ginici, olkaa hyvä. Sì, eh, grazie Claude, grazie Presidente. Il... Kiitos, kiitos puheenjohtaja. 14. heinäkuuta meillä oli neljäs kolmikantaneuvottelu. Ja se oli ensimmäinen Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Kiittäisin puheenjohtajuutta avoimesta yhteistyöhengestä ja heidän sitoutumisestaan aiheeseen ovat sitoutuneita ratkaisujen löytämiseksi sellaisten ratkaisujen, jotka ottavat huomioon parlamentin kannat. Ja toivottavasti he myöskin saavat tekstin nopeasti valmiiksi. Heidän aikomuksenaan on saada se valmiiksi tänä syksynä, eli puheenjohtajakaudella. Kaikki osapuolet ovat olleet rakentavia Teknisissä kokouksissa on tehty hyvää työtä. Me olemme saaneet hyviä raaka-aineita. Meillä on ollut myös hyvää yhteistyötä varjosittelijöiden kanssa. Kiitän kaikkia yhteistyöstä. Teknisiin yksityiskohtiin ei nyt käy. Voin kertoa joistakin sovituista tärkeistä kohdista liittyen takeisiin, joita alataisille taataan puolustuksen suhteen oikeusjutuissa – Ensinnäkin se, että olettamana on, että henkilö on alaikäinen tapauksissa, kun kyseisen henkilön ikä on vaikeata täsmälleen määrittää. Ja toinen on oikeus tiedonsaantiin. Meillä oli aika perustava keskustelu aiheesta, mutta olemme löytäneet mielestämme hyvän ratkaisun, jotta tutkittava henkilö saisi kaiken tiedon ilman, että viranomaisia rasitettaisiin liialla tiedon tarjoamisella, mutta perustiedot oikeuksista ja prosessioikeuksista, joita kaikilla on. Toinen tärkeä sopimus koskee alaikäisen kuulustelua. pyritään takaamaan, että jokaista alaikäistä kohdellaan yksilönä, jotta siinä parhaat menettelyt. Sitten lääkäritutkimukset. Siitä keskusteltiin paljon, koska neuvoston puolelta oli paljon vastustusta parlamenttiin toiveiden seuraamisessa, jossa laajennettiin oikeutta lääkärin tarkastukseen. Meillä on laajempia vaatimuksia lääkärihoidon suhteen, mutta kompromissin tekijät ovat olemassa, että ää, äh, alaikäinen, jolta vapaus on riistetty, hänellä on oikeus kaikkeen lääkärinhoitoon, ei ainoastaan pikaiseen tai hätäapuun. Meidän täytyy määritellä myös kompromisseja artikloihin. Minusta tärkeää on erityiskoulutus kaikille, jotka työskentelevät nuoriso-oikeudessa. Siihen jutuissa. Valitettavasti näitäkin asioita, jotka herättävät kiistää oikeus, a, oikeusapuun – ja direktiivin sovellusala. Puhutaanko menettelyn alusta, lopusta? Kysymys on myöskin sovellusalasta juttunimekkeiden suhteen. Mutta olemme työskennelleet hyvin Luxemburgin kanssa ja uskon, että voimme löytää hyvän kompromissin ja että voimme saada aika pian lopputeksti valmiiksi. Jos kysymyksiä on, olen oikein avoin kysymyksille very comprehensive. Kiitos paljon, Katriina, mm, tästä kattavasta katsauksesta. Nyt luulen, että siirrymme pian äänestyksiin. Ja nyt liittyen tutkimusta opiskelu-opiskelu paikallista palveluntaharjoittelua maahan, liittyviin maahantulon edellytyksiin. Ja seuraavaksi Cecilia Wikström tähän asiaan liittyen, hyvä. Kiitoksia ja mukava olla taas täällä ja mukava nähdä teitä kaikkia, erityisesti teitä puheenjohtaja. Tästä tulee kyllä aika vaikea, kova syksy meille kaikille. Mukava nähdä, että kaikki ovat täällä hyvissä voimissa. Tosiaan meillä oli kolmansien maiden opiskelijoiden ja tutkijoiden tilanteeseen liittyvä kolmas kolmikantaneuvottelu, ensimmäinen Luxemburgin johdolla ja se toimii oikein hyvässä hengessä, yhteistyön hengessä. Kaikki kolme toimielintä ovat sitoutuneet saattamaan asian käsittelyn päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Olemme kaikki varmoja siitä, että tämä tulee hyödyttämään tulevaisuudessa kaikkia jäsenvaltioita ja tulee vahvistamaan Euroopan unionin kilpailukykyä. Mehän käynnistimme uudelleen neuvottelut direktiivin soveltamisalasta ja päätimme, että että tästä jatkettaisiin neuvotteluja seuraavassa kolmikanta kokouksessa. Kyse on erittäin arkaluontoisesta kysymyksestä. Samoin sitten viisumihakemukset. Se, että asiakirjat tulee esittää virallisella kielellä, hyväksymisprosessi, se, että hakijalla tulee olla kylliksi voimavaroja, samoin sitten perheenjäsen niin liittyvät kysymykset sekä läpinäkyvyys. Erittäin hyvä. Mitä näihin artikloihin tulee hylkäämissyistä tai uusimisen äh, hylkäämissyistä, niin tässä on vielä joitain avoimia kysymyksiä. Ja sitten neuvoston äh, ehdottama lisää perustelu 18.2f artiklaan todella se, että jos on syytä epäillä, että henkilöllä ei ole kylliksi varoja, niin voidaan hylätä hakemus. Me katsomme, että tämä jättää liikaa tulkinnan varaa, emmekä voi tätä hyväksyä. Lisäneuvotteluja, keskusteluja tarvitaan liittyen myös siihen, kun poistuu isäntämaasta. Ja ylipäätään näiden opiskelijoiden liikkuvuuskysymykset. Kaksi päivää neuvottelujen jälkeen osallistuin epävirallisen skifakokoukseen Luxemburgissa. Siellä tapasin kahden välisissä kokouksissa, taisinpä tavata jopa kahdeksan jäsenvaltion hallitusten edustajia. Ja se oli erittäin hyvä tilaisuus puhua jäsenvaltioille, jotka läsnä olivat. Ja myös minulle henkilökohtaisesti voi, se vahvisti edelleen minun lämpimiä tunteitani Luxemburgia kohtaan ja Schengeniä kohtaan. Ja seuraavat kolmikantaneuvottelut järjestetään 29.9. Kovasti tätä tilaisuutta ja odotan. Ja syksyllä teen sitten myös yhteistyötä varjoesittelijöiden tiimin kanssa. Yhteistyömme tähänkin mennessä on ollut aivan erinomaista ja tulee varmasti olemaan sellaista loppuun asti. Kiitos paljon. Um, Kiitos paljon Cecilia. Ainakin yksi jäsen on pyytänyt puheenvuoron, mutta kuten aiemman kolmikantaneuvottelun suhteen, niin en anna nyt puheenvuoroa sillä Meillä on äänestys 9.30, meillä on vielä yksi kolmikantaneuvottelu, josta on tehtävä tilannekatsaus Natalie Griesbeck, joka esittelee öö, syyttämyysolettamus asiasta. Voisitko kertoa meille lyhyesti, missä mennään tämän kolmikantaneuvottelun suhteen? Kiitos puheenjohtaja. Ja taata kaikki tervetulleeksi tämän palautumisen jälkeen. Muutama etappi oppi liittyen direktiivin, käsitteelle käsittelee syyttömyysolettamaa 2013 komissio julkaisi lainsäädäntö paketin prosessioikeudesta, jossa oli myöskin direktiiviehdotus äh, joulukuussa 2014. Neuvosto hyväksyi yleisen kantansa tästä, mikä ja sitten parlamentti hyväksyi kantansa laajalla enemmistöllä. Kolmikantaneuvottelut aloitettiin ja neuvottelussa on ollut hyvä henki, jotta saataisiin edistettyä tekstiä, joka koskee oikeutta puolustaa itseään. Ja meillä on ollut Latvian kanssa Ah, hyviä neuvotteluja. Kiitän heitä. Ensimmäisessä trilogiassa klassisesti käydään, käytiin yleiskohdat läpi. Toisessa trilogissa tartattiin artikloihin 1-5 ja pääsimme vähän eteenpäin. Sopimuksia tehtiin erityisesti artiklasta 3 ja tämä koski syyttömyysolettamaa ja myöskin ajallista soveltamista, artiklaa 2 siis, mutta vielä kohtia työstettävänä yrityisesti käänteisestä todistustaakasta, joka on artiklassa 5. Sitten artikla 2 henkilöstö ja aineisto. Ja sekä epäiltyjen esittäminen kanteen esittämässä tapauksessa. Ja, ja sitten Luxemburgin ensimmäisenä päivänä oli kolmas kierros ja käytiin sitten artikloja lisää, jonkun verran edistystä, artiklat taas 6 ja 7, mutta neuvottelut ovat vaikeat, ja erityisesti oikeudesta vaieta kuusi näytön hyväksymisen, hyväksymättömme silloin, kun oikeuttaa vaikenemisen ei ole hyväksytty. Ja sitten, ja sitten tämä artikla 8 kuuluisaa ei läsnä ollessa, tämä prosessi kiittäisin pari esittelijöiden tehokasta läsnäoloa näytelössä ja lopetan, että 17. päivä on neljäs trilogi ja, ja käydään nämä hankalat kohdat läpi erityisesti direktiivin sovellusalaa, todistustaakka, oikeus, vaieta ja noin absenttioikeuden oikeudenkäynnin sekä nä, näytön hyväksymättömyys Anteeksi, että puhun näin teknisistä asioista ihan aamusella ja asioista voi keskustella, jos halutaan. That is what a trialogue report back is. Natali, tätä vartenhan nämä kolmikantaneuvottelukatsaukset ovat. Kiitos oikein paljon. Kiitos kollegoille, jotka kuuntelivat näitä kaikkia kolmikantaneuvottelukatsauksia. Minä haluan kiittää kaikkia kolmea kovasta työstä. Kiitos näistä katsauksista. Täällä on nyt ääntä, ylimääräistä ääntä. Me varmaan johtuu siitä, että meillä on äänestys. Kaikki ovat saapuneet saliin. Olkaa hyvät, asettukaa. Me äänestämme, me äänestämme sähköisesti. Mm, asettakaa lukijan sähköiset äänestyskorttine. Onko kaikilla kortit mukana? Kaikilla näyttää kortit. Nyt ihan pieni tauko. Okay, colleagues, if you're ready, we can proceed uh, to the vote on the draft. Siirrytään äänestämään yleisesti miehittämättöminä ilma-aluksina tunnettujen etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien turvallisesta käytöstä siviiliilmailun alalla. ja Post on lausunnon esittelijä. Mikrofoni on päällä, oletteko valmiit? Yeah. Everyone's ready. Okay. Um, people are standing up and... He, jotka seisovat eivätkä liity äänestykseen ja täällä lonniskelevat, niin istukaapahan alas. Voisitteko ystävällisesti asettua aloillenne? Nyt siirrymme äänestykseen. All electronics. Kaikki äänestetään sähköisessä muodossa. Kompromissi 5, äänestys alkaa. Juan Fernando. I'm, I'm waiting for my card, so please count me in with the, with the rest of the members. Parina korttia, eli laskaa minut SD-ryhmän jäseneksi, kun käyttää satan. Call it the I'm so sorry. I'm waiting for my card. I don't have it along. Okay. It'll be a... Kortti puuttuu. To make a... Onko muita, jotka haluavat tehdä ilmoituksen? Siellä. Okay, good. Okay, let's move on to... No, no. To restart. We have to close the vote and restart. Okay, apparently we have to... Re- no niin, meidän on aloitettava uudestaan äänestys. Pahoittelut. Aloitetaan äänestys uudestaan. Aloitamme äänestyksen uudestaan. Odotetaan, että kaikki ovat valmiina. Aloitetaanpa uudestaan. Onko kaikilla sähköiset äänestyskortit? Ovatko kaikki valmiina? Huomenta, Frank. No niin, avaamme äänestyksen uudemman kerran. Ymmärtääksemme kaikki eivät äänestäneet, joten mikäli kaikilla voisi olla valmiina sähköiset kortit, voisi olla läsnä salissa, voisi herätä kenties ja olla ystävälliset ja äänestää. Kompromissi 5 äänestys alkaa. Aloitamme uudestaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Kollegat, anteeksi. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. johdanto, osan kappaleet, kompromissi yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. Kompromissi kaksi kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen kohta, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen kohta, kompromissi kaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. tason kappaleet. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. tarkistus, 17 suullinen tarkistus, legitimacy-sana poistetaan necessity, legalisuus poistetaan tarpeella, mikäli vastustusta ilmene, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty, ja viimeinen äänestys, tarkistus 18, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Minä pahoittelen kollegat. Tarkistus 18 on äänestettävä uudemman kerran. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty muokattu teksti, lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Kollegat, hypätäänpä suoraan Onnittelut käsittelijälle. Hypätäänpä suoraan budjettitarkistus li, äänestyslistaan esittelijään Peter Niedermüller ta, viisi yksi viisi kuusi. What's the problem? No problems?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 did one working basis. One is the budget amendment, and the other one is the start with the budget amendment. Sorry, colleagues, I think you maybe have some... Sorry, tässä jotain hämmennystä ehkä. Aloitetaan budjettitarkistuksesta. Onko teillä oikea äänestyslista? budjettitarkistukset 5916. Oletteko samalla sivulla ihan kirjaimellisesti? Nyt ollaan. Okay, let's open that again. Every... Avataan tämä uudestaan. Nyt on oikea lista pelissä. Tämä on tärkeä äänestys. Ei hätäillä, myös täällä on vääriä listoja. Otetaan oikealta listalta. Tarkistus 5916, äänestys alkaa. Mutta sitä ei lopetettu. Aloitetaanpa uudestaan. Mitäs tässä tapahtuikaan? erase it. Okay, the vote is now closed. <laughs> Nyt äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viisi, yhdeksän, yksi, kahdeksan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hylätty. 5946 äänestys alkaa. The vote is closed. That is adopted. Hyväksytty. 5947 äänestä salkaa. The vote is closed. That is adopted. Amendment. Hyvä Hyväksytty. 5919 äänestys alkaa. The vote is closed. That is rejected. Hylätty. 5987 äänestys alkaa. The vote is closed. That is rejected. Hylätty.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 hylätty. Kompromissi kahdeksan äänestys alkaa. The vote is closed. That is adopted. Hyväksytty.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

5982 alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 923. The vote is closed. That is reject. Hylätty.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 That is adopted. Hyväksytty. Viisi yhdeksän seitsemän nolla äänestys alkaa. zero, The vote is open. So Just I'd rather be clear so everyone is... Yritän selkätä. 5970. Pidetään äänestys auki, kunnes kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Viisi yhdeksän seitsemän yhdeksän äänestys alkaa.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 That is rejected. Amendment 5989. 5989. Äänestys päättyy. Hylätty. 5926. Äänestys alkaa. The vote is closed. That is rejected. Hylätty. 5949 äänestys alkaa. The vote is closed. That is adopted. Hyväksytty. Kompromissi C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 That is rejected. Hylätty. 59. Viisi yhdeksän nolla neljä. The vote is closed. That is rejected. Hylätty. 5954. The vote is closed. That is adopted. Hyväksytty. Viisi yhdeksän kuusi yhdeksän. The vote is closed. Äänestys päättyy. That is rejected. Hylätty. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 5905. Pyydän anteeksi. Aloitetaan uudestaan. Se onkin 5928. The vote is The vote is closed. That is rejected. Hylätty. 592. The vote is closed. Äänestys on päättynyt ja se on hylätty. 5942. The vote is closed.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 Siinä on äänestysestä käyty läpi. Sitten siirrytään seuraavaan Niedermüllerin lausuntoluonnos. Tarkistus kolme äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kaksi, Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 4. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hylätty. Tarkistus 5. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 9. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi A. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kompromissi A, kyllä. A. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt siirrymme kappaleeseen viisi. Kappale viisi, näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ää, äh, puheenjohtaja korjaa, hylättyhän se oli. Seuraavaksi Tarkistus 16. Ja 17, jotka ovat identtiset. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 19. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 18. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 20. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 22. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 23. on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 24. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 25. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 26. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 29. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty erittäin suurella enemmistöllä. Onnittelut Peter äh, Niedermüllerille. Thank you, colleagues. Kiitokset kollegat äh, ja näin äänestykset päättyvät tältä erää. Thomas Zidowskilla on lyhyt huomio. Colleagues, uh, dear colleagues. Hyvät kollegat. Hyvät kollegat. Minä haluan sanoa kiitos paljon Peter Niedermüller yhteistyöstä. Ja Peterillä on syntymäpäivää. Peter, hyvää syntymäpäivää. Ja omalla kielellä vielä. Thomas, that was very elegant. Thank you very much. Loistavaa, kiitos oikein paljon. you never meet, but, uh, but uh, I propose again to, uh, to organize uh, a Libre working group after the... Colleagues, um, if we... Kollegat, nyt pyytäisin jälleen Pyytäisin uh, teitä nyt asettautumaan aloillenne, koska nyt meidän on aika jatkaa esityslistan käsittelyä. Tärkeää, että saadaan esityslista tänään hoidettua, joten nyt todella pyytäisin particularly for those colleagues who want to take part in the rest of mm, ne teistä, jotka haluavat eh, osallistua kokoukseen eh, tästä eteenpäinkin, niin eh, mukavaa näin. Ja muita pyytäisin kyllä nyt todella poistumaan salista käymään yksityiskeskusteluja muualla. Eli nyt todella yhteiskeskustelukohdista 13-19. Kollegat, pyytäisin nyt siirtymään tuon yleisen keskustelun todella salin ulkopuolelle. Asettautukaa nyt aloille ne parhaat kollegat. Eli kyse on siis yhteisestä viisumipolitiikastamme, nimittäin vastavuoroisuudesta äh, ja muista kysymyksistä, myös sitten viisumivapauden jälkiseurannasta, erityisesti liittyen länsi palkkanin maita. Mm, viisumivapauden pohjalta ja samoin sitten äh, Georgian ja Ukrainan tämänhetkiset tilanteet ja niiden vaikutukset viisumipolitiikkaan. Me kuulemme komissiota ja varmaan voisimme, saattaisimme jotain kuullakin, jos te muut vaikenisitte. Eikö tämä nyt kiinnosta ketään, äh, parhaat kollegat? Todella kyse on siis kansainvälisistä sopimuksista että Perun ja Kolumbian kanssa näiden jo mainittujen lisäksi. Tietenkin teillä on paljon kerrottavaa, kesäkuulumisia, mutta tehkää se tulla salin ulkopuolella. Ja sitten viimeinen mm, vielä näistä Euroopan parlamenttia tulee aina tiedottaa näiden menettelyjen kaikissa vaiheissa, joten muistuttaisin jäseniä myös siitä, että unionin tuomioistuin päätöksessään Mauritiuksesta teki hyvin selväksen sen, että parlamentin ja parlamentille tiedottaminen on täysin keskeinen osa viisumipolitiikkaa. Jos parlamenttia ei ole informoitu asioista, niin nämä sopimukset eivät ole päteviä kyse on paitsi parlamentista ja siitä, että parlamentti voi pyytää tietoa, todella myös siitä, että muiden toimielinten tulee automaattisesti nämä tiedot parlamentille pyytämättäkin toimittaa. Ensin annan puheenvuoron komissiolle, jonka edustajat nyt kertovat meille näistä kysymyksistä. Herra Nielsen taitaa olla paikalla komissiosta. Herra Palmeen. Molemmat. Molemmat ovat paikalla, hienoa kumpi haluaa aloittaa? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> okay. um, I'm Dirk Paalman, I'm the deputy head of the... Minä vastaan viisumipolitiikka yksikön toiminnasta ja olen täällä kollegani kanssa, joka vastaa muista asioista. Minä voin puhua viisavastavuoroisuudesta ja kansainvälisistä sopimuksista. Mikäli teille sopii, niin aloitan äh, johdannolla liittyen viisumin vastavuoroisuuteen ja kansainvälisistä sopimuksista, jonka jälkeen kollega Nilsson voi kertoa viisumin vapauttamisesta. kohtelun vastavuoroisuus, kuten tiedätte, uudistettu kohtelun vastavuoroisuus, politiikka hyväksyttiin 2013 parlamentin neuvoston toimesta. Tämä tarkistettu mekanismi oli sellainen, että sen tavoitteena oli luoda enemmän solidarisuutta ja nopeampi vastaus siihen, että voidaan tarjota vastavuoroinen viisumikohtelu. Viiden kuukauden välein on hyväksyttävä täytäntöönpanosäädös koskien sitä, että pidätetään kolmannen maan viisumivaatimus sellaisten maiden kohdalla, jos, jos joista on oltava viisumi jäsenvaltioihin, tai mikäli täytäntöönpanosäädöstä ei hyväksytä, niin tämä on perusteltava ja on myös kerrottava, että miksi täytäntöönpanosäädös, joka pidättää viisumivelvoitteen, ei ollut asianmukainen toimenpide tässä vaiheessa. Tämä on tehtävä ja 24 kuukauden jälkeen eh, giljotiini putoaa, sillä komission on hyväksyttävä delegoitussäädös, jossa tämä viisumipoikkeus eh, poistetaan. Tämä mekanismi aloitti toimintansa huhtikuussa 2014, kun komissio julkaisi ilmoituksensa jäsenvaltioiden viisun viisumikautelun epäämisestä. Viisi ilmoitusta jäsenvaltiolta saatiin. Bulgaria, Kroatia, Kypros, Puola ja Romania. Näissä tapauksissa kyseessä oli viisi eri maata. Australia, Brunei, Dar es Salaam, ja Japani. Ja 2014 huhtikuusta lähtien viiden kuukauden kaudet äh, aloittivat äh, juoksemisen ja 2014 lokakuussa tämä ensimmäinen tarkistus oli tehtävä. Huhti-lokakuun välillä meillä oli kolmi, niin kutsutaan kolmikantaneuvotteluja, jäsenvaltiot, kolmannet maat ja komissio oli näissä kolmikantaneuvotteluissa läsnä. Tuolloin käsiteltiin toimenpiteitä, joita voidaan panna täytäntöön, joita voidaan parantaa, tiedonvaihtoa, tilannetta ja käsitellä viisumi menettelyjä ja kuinka saada nämä lähemmäksi, lähemmäksi viisumivapautta. Ja lokakuussa 2014 lausuttiin ja toinen Kertomus hyväksyttiin vuodelta 2014 huhtikuulta. Kukaan jäsenvaltiosta ei ollut pyytänyt viisumin vapauden poistamista kolmansien maiden kohdalla, joten nyt olemme lähellä lokakuuta 2015, joten nyt olisi hyvä tehdä tilanne katsaus, missä mennään tällä hetkellä. kun on evättyy viisumikohtelun vastavuoroisuus. Brunein äh, kohdalla nämä ongelmat äh, on ratkaistu, mutta mitä tulee ennen kaikkea Kanadaan ja Yhdysvaltoihin, niin nämä tapaukset ovat edelleen käsiteltävänä ja suoraan puhuakseni, niin on hyvin epätodennäköistä, että mikään näistä tapauksista saadaan käsiteltyä – huhtikuun ensi vuonna mennessä, jolloin tämä delegoitussäädös tulee ajankohtaiseksi. Yhdysvalloissa on hyvin tiukat oikeudelliset kriteerit, joiden perusteella voi liittyä viisumivapausregiimiin. Tämän yksi kriteeri on kolmen prosentin viisumin eväämisprosentti, ja nämä viisi jäsenvaltiota, Bulgaria, Romania, Kypros, Kroatia ja Puola, niin ovat melko kaukana tästä kynnyksestä, tästä raja-arvosta, joten on melko epätodennäköistä, että ensi vuoden huhtikuun mennessä tämän raja-arvon alle pääsisivät. Kanadan kohdalla tilanne on hyvin vastaavanlainen. Kanadalaiset eh, eivät ole yhtä tiukkoja lainsäädännössä, mutta heillä on tiettyjä kriteerejä niin ikään kvantitatiivisia kriteerejä, myös viisumin epäämisprosentti ja myös äh, rikkomustaso. Kanadalaiset käyttävät keskiarvoa ja he laskevat kolmen vuoden keskiarvon. Ja jäsenvaltiot, jotka, jolta, jonka asukkaalta vaaditaan vielä viisumi Kanadaan, Romania ja Bulgaria, niin näiden on oltava kolmen vuoden aikana alle Kanadan asettavan raja-arvon. Ja myös näissä tapauksissa on epätodennäköistä, että nämä jäsenvaltiot voisivat saavuttaa nämä, alittaa nämä raja-arvot ensi vuoden huhtikuuhun mennessä. Tämä on tämänhetkinen tilanne. Näin ollen on hyvin todennäköistä, että ensi vuoden huhtikuuhun mennessä komission on ryhdyttävä toimiin ja hyväksyttävä delegoitussäädös liittyen viisumivelvoitteeseen koskien Kanadaa ja Yhdysvaltoja. Minä haluaisin myös käyttää tilaisuuden hyväkseni, jotta voisin kiinnittää kunnianarvoisten jäsenten huomion tietyn asian. Ja minä pyydän, että te luette nämä kertomukset, jotka olemme jo hyväksyneet. Nämä asiat ovat seikkaperäisemmin näissä kertomuksissa tuotu esille. Tämä koskee viisumivelvoitetta, jonka Japani on asettanut äh, Romanian väliaikaisten passien haltijoille. Tämä on tuotu esille, että tulisiko tätä käsitellä uudelleen laadittuun vastavuoroisuuskohtelun merkeissä tätä on käsitelty jäsenvaltioiden kanssa, mutta koska parlamentti on äh, toinen lainsäätäjä, niin haluaisimme myös kuulla tämän toimielimen näkemyksen ennen kuin tehdään päätös äh, siitä, että tulisiko tämän kuulua vastavuoroisen viisumikohtelumekanismin piiriin. Minä en nyt tuoisi näitä argumentteja, miksi komissio ajattelee suuntaan tai toiseen. Tähän ei välttämättä ole aikaa, mutta jälleen kerran minä haluaisin kiinnittää valiokunnan huomion tähän asiaan ja haluaisin myös kuulla teidän näkemykset liittyen tähän tiettyyn asiaan. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ajattelin kysyä näistä määräajoista, mutta taisittekin tähän jo vastata. Onko jäsenillä tässä vaiheessa erityistä kysyttävää komissiolta? Ei. Kylläpä komissio nyt pääsee helpolla tänään. Hyvä, niin. Ja nyt äh, sitten äh, toinen puhuja komissiota, äh, kollega halusi myös puhua. I think this is on Peru and Colombia. Siis tämä liittyy Peru ja Kolumbia. Ja sopii varsin lyhyesti briefata Georgian ja Ukrainan suhteen ja sitten Balkanin viisavapautus. Käykö tämä? Hyvä. Georgia ensin. Kuten tiedätte, meillä on viisumi-vuoropuhelu, joka aloitettiin 2012. Viisumi-vapauttamistoimintaohjelma hyväksyttiin 2013 helmikuussa. Georgia on jatkuvasti työskennellyt sen parissa komission tuella ja sen valvoissa. Ja toinen edistymisraportti julkaistiin lokakuussa 2014 ja siinä todettiin, että oli mahdollista lopettaa ensimmäinen vaihe. Georgia oli tehnyt välttämättömät lainsäädäntö- ja politiikkatoimet ja voisimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen tarkistelemaan täytäntöönpanoa. Kolmas edistymisraportti hyväksyttiin 8. toukokuuta 2015 ja siinä arvioitiin Georgian vertailuarvojen täytäntöönpanoja. Meillä oli kirjallista informaatiota Georgiasta ja meillä oli myös paikan päällä arviointi retkikunta ja keskustelimme jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa. Yhteenvetona kertomuksessa todetaan, että Georgia on osoittanut merkittävää edistymistä, mikä heijastaa Georgian voimakasta sitoutumista edistykseen kaikilla vertailuarvojen alueilla suurinta osaa vertailuarvoista pidetään saavutettuina tai lähes saavutettuina. Jos tarkastellaan lähes saavutettuja, jossa lisäedistöstä tarvitaan, siellä on turvapaikka, ihmissalakuljetus, äh, huumeet ja lahjanavastainen taistelu. Kertomuksessa todettiin myös, että jatkamme Georgian seuraamista ja tukemista, jos vuoden lopulla julkaistaan seuraava kertomus. Me työ, teemme jo työtä. Kesällä meillä on ollut joukko tapaamisia Georgian viranomaisten kanssa. Tuemme heitä loppuun ja suostusten täytetään pannassa olemme saaneet lisää kirjallisia päivityksiä tilanteesta. Uusia arviointimissioita tehdään kuun lopulla. Niiden ja tulosten pohjalta julkaistaan vuoden lopulla uusi kertomus siitä, missä avoimien vertailuarvojen suhteen mennään. Ukrainan suhteen vuoripohjalla 2008, toimintaohjelma hyväksyttiin 2010. Ukraina on myöskin viisumin vapauttamisen suunnitelman kakkosvaiheessa. Tuolloin hyväksymme myös viiden Ukrainan edistymiskertomuksen 8.5.2015. Yhteenvetona toteamme, että Ukrainan saavuttama edistys on ollut merkittävää, erityisesti huomioiden poikkeukset olot ja Ukrainan sisäiset ja ulkoiset haasteet. On kuitenkin joukko alueita, joilla rohkaisemme Ukrainaa jatkamaan ponnisteluita ja kiihdyttämään sitoutumistaan uudistuksiin. Enemmistö vertailuarvoista on joko täysin tai osittain saavutettuja, mikä tarjoaa meistä hyvät näköalat lisäedistykseen osittain saavutetuilla alueilla on maahanmuutto, turvapaikkakysymykset, järjestäytynyt rikosilta vastainen ihmiskauppakaslaisten oikeudet ja erityisesti lahjana vastainen Menettelyllisesti toimimme samoin kuin Georgian kanssa. Olemme myöskin läheisessä yhteistyössä Ukrainan viranomaisten kanssa. Näin kesällä tällä viikolla aloitimme äh, arviointikäynnit. Jatkamme arviointia ja seuraava Ukraina edistymiskertomus julkaistaan Georgian kanssa ennen vuoden loppua. Arvioimme tilannetta kentällä tuolloin. Lopuksi viides kertomus, Vismin vapauttamisen jälkeinen tilanne Länsi-Balkanilla yhteenvetona kahdessa vaiheessa 2009-2010 Vismin vaatimukset poistettiin kaikilta Länsi-Balkanit ja kansalaisilta Kosovaa lukuun ottamatta komissio on seurannut tilannetta sen jälkeen lähes yhteistyössä Frontexin ja Ason kanssa. Kenties pari yleishuomiota Pitää painottaa, että vapautuksen vaikutus on ollut myönteinen. Se on rohkaissut Bonavihden matkustusta, läheisempiä yhteyksiä ja lisännyt integroitumista Eurooppaan. Päivitän vähän myös 2015 lukujen suhteen sen sijaan, että puhuisin kertomuksen luvusta, sillä kehitykset kulut ovat nopeita. Kolmanneksi painottaisin, että tämä kertomus kattaa tilanteen Länsi-Balkanin maiden kansallisia. Sinä käydään läpi kysymystä pakolaisvirroista, kuten syyrialaista, jotka tulevat Balkanin kautta Eurooppaan. Tämä ei ole kertomuksen aihe. Länsi-Balkanin kansalaisten suhteen kannattaa myös ajatella asioita suhteessa verrattuna suurimpaa pakolaiskriisiä syyrialaisten ja muiden kansalaisuuksien suhteen. Kokonaistrendit ovat aika kielteiset 2014. Turvapaikkojen hakumäärä Länsi-Balkanin kansalaiset 17 000 ha- hakijaa kokonaisuudessaan. Hakemuksia tuli erityisesti, ja tämähän ei ole uutta, Saksa, Ruotsi, Ranska ja Belgia. 2015 ensimmäiset merkit ovat, että luvat kasvavat. 2015 alkukuukausina olemme 33 000 hakemuksessa verrattuna 2014 samaan jaksoon. luvat ovat kaksinkertaistuneet ja uusi trendi on Albanian kansalaiset, jotka ovat suurin määrä länsi kansalaisia. Ennen Serbian kansalaiset olivat kärjessä. Tänä vuonna albanialaiset ovat selkeästi enemmistössä. Tunnustamisaste jäsenvaltiossa ne ovat hyvin alhaiset, parissa prosentissa kaikille kansalaisuuksille – Trendi on huolestuttava. Seuraamme sitä tarkkaan. Kertomuksen joukko suosituksia. Ne ovat yhä päteviä. Länsi-Balkanin maiden suhteen rohkaisemme niitä lisäämään tukea vähemmistä kansala- kansallisuusryhmille saattaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tutkia epäsäännössä asemassa olevien maahanmuuttajien salakuljettajia kuljettajia kunnioittaa to- ihmisoikeuksien tutkimuksessa tehdä kohdistettuja ihmis- tiedotuskampanjoita oikeuksien suhteen ja Euroopan matkustamisen suhteen. Olemme myös estäneet suosituksia maille, joihin kohdistuu enemmän, eli virtaviivaista turvapaikkajärjestelmiä, yhteistyötä Balkanin kanssa ja sitten informaatiokampanjoita näissä maissa. Seuraava askel olisi ehdotuksen hyväksyminen, joka liittyy turvallisiin lähtömaihin. Ja siinä on se Balkanin maat. Ja tällaista työtä nyt tehdään. Lopetan tähän. Olen käytettävissä kysymyksiin. Okay, thank you very much. Hyvä, kiitos oikein paljon. Yksi välittömästi Ensin nouseva kysymys on se, että onko Länsi-Balkanin tilanteeseen vaikutusta pakolaisten määrän valtavalla lisääntymisellä. Kollegat, onko kysyttävää komissiolta liittyen näihin esityksiin, mitä Perun ja Kolumbiaan tulee. Nämä käynnistettiin kesäkuussa, joten varmaan nyt on kuultavaa ajankohtaisesta tilanteesta ennen kuin otetaan kantaa, mutta onko muista kysymyksistä huomioita kysyttävää? Jos ei, niin en tiedä, haluatte, haluatteko vielä kertoa hiukan tarkemmin äh, viisumivapauskysymyksestä tältä osin. Olkaa hyvä, voitte jatkaa vielä. No, te... no kiitos ei tässä nyt niin hirveästi ole sanottavaa. Mehän olemme jatkaneet keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa tästä aiheesta. Te tiedätte, että on olemassa menettely, jossa jäsenvaltiot voivat ilmoittaa keskeyttämismekanismista komissiolle, mutta tällaisia ilmoituksia me emme komissiossa ole saaneet, joten se on tilanne tällä hetkellä. Tietenkin keskustelut lähissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa jatkuvat ja Länsi-Balkanin maiden kanssa todennäköisesti meillä on tapaamisia jo tässä syksyn mittaan. Se on siis tilanne tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia. Ja meidän valiokuntamme luonnollisesti piti eh, jatkaa asian käsittelyä. Ai niin, ja sitten vielä lyhyesti perustajaa Kolumbiasta, kun itse sitä kerran kysyin. Kiitos puheenjohtaja. Viisi kolme yhdeksän viisumiasetusta muutettiin ja tässä muun muassa tehtiin sellainen siirto, että tehtiin tämä siirto positiiviselle listalle, jossa on 19 maata, pienet äh, Välimeren, Karibian, äh, äh valtameren ja meren Kolmi ja Peru siirtyvät list, positiiviselle listalle. Ja kun tämä hyväksyttiin, niin viisumivapaus astuu voimaan, mikäli äh, viisumivapaus, nämä maat siirtyvät viisumivapauden piiriin. Komissio on saanut Mm, neuvotteluvaltuudet 17 maalle näistä 19 maasta. Peru ja Kolumbia ovat hieman erikoistapauksia, mutta me saamme neuvostolta nämä neuvottelusuuntaviivat neuvostolta ja me olemme vapautussopimusta ryhtyneet neuvottelemaan 2014. Monet näistä neuvotteluista olivat sellaiset, me saatiin onnistuneesti päätökseen ja Ja tästä äh, pääjohtaja lähetti kirjeen valiokunnan puheenjohtajalle. Ja tässä kerrottiin, että Dominica, Grenada, St. Lucia, St. Vincent, äh, Trinidad ja Tobago, Yhdistyneet Arabiemirikunnat, Vanuatu muiden muassa, niin nämä vapausneuvottelut on saatu päätökseen. Ja että suunnitteilla oli, että nämä suunniteltiin täytäntöpantavaksi allekirjoituspäivänä. Ja tällä kirjeellä, jonka pääjohtaja lähetti, valiokunta sai tiedon näistä neuvotteluista ja kaikki nämä sopimukset on allekirjoitettu ja ne ovat voimassa. Tähän vaaditaan virallinen päätelmä, jolle tämä talo ei ole vielä antanut siunaustaan. Peru Kolumbia ovat eri kategoriassa, sillä nämä otettiin mukaan viime hetkellä komission ehdotukseen. Painostus oli erittäin suurta tietyiltä jäsenvaltioilta ja muilta osapuolilta. Perun ja Kolumbian mukanottaminen tähän muutosehdotukseen oli sillä ehdolla, että komissio ensin tekisi arvioinnin näiden, näiden maiden kelpoisuudesta viisumivapausohjelmaan – ja tässä komission tuli katsoa, että täytetäänkö nämä ehdot, jotka asetetaan, jotka määrätään viisumiasetuksessa. Ja viime vuoden lokakuussa komissio totesi, että vaikka ongelmia on varsinkin, mitä tulee järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja huumeen ja huumasanisiin, niin komissio oli sitä mieltä, että nämä maat olivat sellaisia, että nämä voisivat ollaan viisumivapauskelpoisia. Komissio sai neuvottelun ohjeet ja neuvottelut aloitettiin kuluvan vuoden keväänä ja tämä johti alustavasti kahteen sopimukseen. Selaks äh, huippukokous järjestettiin kesäkuussa täällä Brysselissä ja Tuolloin nämä viimeisteltiin. Nyt odotamme virallisia allekirjoituksia. Komissio tulee hyväksymään neuvoston päätösluonnokset näiden sopimusten allekirjoitukseksi, ja tässä on myös muita maita mukana. Nyt neuvoston käsissä hyväksyä nämä päätökset koskien sopimusten allekirjoitusta, ja nämä täytäntöön äh, allekirjoitusväärästä lähtien. Kas näin, minulla ei muuta kerrottavaa liittyen kansainvälisiin sopimuksiin ja niihin liittyviin neuvotteluihin, mutta mielelläni kyllä vastaan kysymyksiin, mikäli valiokunnan jäsenillä on kysymyksiä. Juan Fernando, you wanted to make a... Juan Fernando, oliko sinulla vielä lyhyt huomio tähän? Yes, chair, particularly on the... Kyllä, puheenjohtaja, juuripa tähän. Joten jos sallitte, Perusta ja Kolumbiasta hiukan. Jotkut libevaliokunnan jäsenet ovat olleet erityisen kinnaaktiivisia, kun Perun ja Kolumbian ähm, maat otettiin mukaan tähän viisumivapautuspolitiikkaan, mutta me emme ole saaneet lisätietoja sitten minne, eikä tietoja meille ole päivitetty ja unionin tuomioistuimen päätös Mauritius-tapauksessaan tekee täysin selväksi sen, että Euroopan parlamentilla on oikeus saada päivitetyt ajantasaiset tiedot säännöllisesti, ei yksinomaan parlamentin omasta aloitteesta ja pyynnöstä, vaan muiden toimielinten aloitteesta. Ja Mitä aikatauluun tulee, niin haluaisin kyllä kuulla vähintäänkin ähm, jonkinnäköisen arvion siitä, milloin tämä jo tehty poliittinen päätös, LIPE-valiokunnan päätös viisumivapauspolitiikasta äh, Kolumbian ja Perun kohdalla, milloin se sitten tulee todella astumaan voimaan. Sillä on vaikutusta joihinkin muihinkin maihin, jotka saattavat sitten tulla hakemaan samaa statusta, mutta vähintäänkin Perun ja Kolumbian kohdalla kysyisin nyt arvioidusta aikataulusta. Molemmat sopimukset on ratifioitu tässä vastikään EUn ja Latinalaisen Amerikan välisessä huippukokouksessa, joka pidettiin kesäkuussa, mutta sitten minne komissio ei ole ilmoittanut Euroopan parlamentille yhtään mitään. Ei ennen huippukokousta eikä sen jälkeen. Tarkoitan tällä nyt sitä, että me haluaisimme state on the matter and uh... Haluaisimme nyt todella tietää asiasta. Mikä on aikataulu? to force. You have made uh, some comments on te tässä esitätte joitain huomioita menettelyistä, jotka ovat välttämättömiä, mutta te ette puheenvuoroissanne viitanneet äh, oletettuun aikatauluun. Minkälainen äh, viive äh, voi olla ehkäpä hyväksyttävä näiden sopimusten voimaan astumista odotellessa? One. Juan, äh, varmaankin äh, tässä nyt äh, sinun kysymyksesi riippuu pikemminkin neuvoston toimista. Komissio ei sille juurikaan mitään voi. Mutta seuraavaksi marie Kristin. Oui, Kyllä, minusta me saamme täsmästä tietoa. Me 17. päivä saimme jo kesäkuun tiedot ja nyt meillä on kertomus asiasta, jotka ovat menoillaan. Monet me tuolloin me pahoittelumme. Sanoisin, että me vähän kuin katatun pöydän, eh, koska säännöt olivat voimassa vaikka tilapäisesti ja nyt meille listää Peru ja Kolumbia. 17. päivän lista oli aika poikkeuksellinen. Meillä on vaikutelma, että tässä, eh, tässä turistikohteiden viisumi sääntöjä helpotettiin erittäin suosittiin eurooppalaisten turistien elämä. Nyt emiraatit on mukana tässä oma makunsa tässä ehdotuksessa. Nyt Peru ja Kolumbiat listään tänään. Kysyn paikataulusta samalla lailla. Jos meidät pannaan, katsotaan pöydän eteen, feta compli, loukkaa parlamentin oikeuksia ihan selvästi. Jos oikein ymmärsin. siellä koppikokous on motivoinut tätä. Mitä on tapahtunut? Mikä selakkia asia on voinut nopeuttaa näyttelytä? Mainitsitte huumekaupan? Enpä näe, että asiassa on paljon muutoksia tapahtunut. Okay, um, thanks Mari. Kiitokset Mari. Kristiina nyt äh, ihan lyhyesti vielä. Tiedän, että tässä nyt ei kovin paljon kysymyksiä ole noussut esiin, mutta asiat olivat esityslistalla, koska tässä on tämä tärkeä hyväksyntämenettely ja sitten myös 218 artiklan pohjalta eh, meille tulee tiedottaa näiden asioiden kehittymisestä säännönmukaisesti. Parlamentilla on oikeus tietoon siksi nämä menettelyt ovat välttämättömiä. Eli aina eh, silloin tällöin eh, tulette meille kertomaan näistä asioista mutta tämä on aivan keskeistä. Komission vastuuvelvollinen. Mutta jospa nyt haluatte vielä vetää langat yhteen vastata näihin jäsenten kysymyksiin ja sitten päätämme keskustelun. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chair. Thank you for this. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos kysymyksestä tästä täytäntöön. Viisumivapaussopimus niin täytäntöön panemisesta kolmien perun kanssa komissio hyväksyi nämä neuvoston päätökset koskien sopimuksen allekirjoittamista, ja nämä välitetään neuvostolle neuvostossa. Nämä on siis hyväksyttävä, koska kaikki ovat hyväksyneet viisumin vapaudesta. Myös tässä toimielimessä on hyväksytty vapaus näille maille, niin tämä ei pitäisi olla kovinkaan vaikea tämän allekirjoitusmenettelyn. Minä olen sitä mieltä, että lokakuun aikana tämä tapahtuisi ja lisäksi näiden kahden maiden kanssa on löydettävä sopiva ajankohta sopimuksen allekirjoittamista varten. Nämä on selakissa äh, kuitattu luetuiksi siten, että pääneuvottelijat hyväksyivät nämä tämän äh, itse tekstin, mutta allekirjoitus tapahtuu ennen vuoden loppua ja ne pannaan täytäntöön äh, väliaikaisesti ennen kuin virallinen päätös on saatu aikaiseksi. Tässä virallinen kalenteri ongelmia saattaa aina ilmetä, mutta enemmän tai vähemmän kuvasin juuri, mitä tuleman pitää. Minun pääjohtaja oli vieraili tässä valiokunnassa ja kertoi Peru Kolumbiaan arvioinneista, jotka hyväksyttiin ja täällä kerrottiin etenemisestä viisumivapauden suhteen ja kuten mainitsin, pääjohtaja lähetti valiokunnalle kirjeen kuluvan vuoden keväänä, joten sanoisin, että valiokunta on saanut melko hyvin tietoja tästä. Ja tässä, mikäli komissio käyttää tätä vaihtoehtoa, niin haluaisin tuoda esille, että komissiolle velvoitetta ilmoittaa valiokunnalle, missä mennään. Mutta kun nämä on saatu loppuun nämä menettelyt, niin me ilmoitamme valiokunnalle. Minä olin täällä kertomassa, missä mennään, ja minun pääjohtani voi välittää kirjeen esimerkiksi valiokunnalle, jotta hän kertoo, mitkä maat ovat missäkin tilanteessa, jotta valiokunta saa tiedot siitä, missä mennään. Minä haluaisin myös lisätä, että me olemme aina valmiita ja iloisia, mikäli saapumme vieraksi tänne kertomaan viisumipolitiikkaan etenemisestä. Olen sitä mieltä, että täällä voitaisiin käydä enemmän keskusteluja tästä tärkeästä aiheesta. Me olemme siis valmiita antamaan seikkaperäisiä tietoja live koska tahansa. Kiitos. Thank you, colleagues. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia kollegat. Tässä varmaan keskustelu loppuu tähän. Me lopetamme vähän varhain tänään. Onko muita esille tulevia asioita? Ke- tässä on kesäruosteessa. Ei muita esille tulevia asioita. Keskeikka 14. syyskuuta ja torstai 15.9. Kiitoksia. Nähdään ensi viikolla. Thank you.